komission ja neuvoston lausunno, julkilausumatta Turkia koskeva vuoden 2013 edistyskertomus. Ja ensin haluaisinkin pyytää ministeri Kukulasta puhumaan. Kiitos puhemies, arvoisat naiset ja henget puheenjohtajamaan puolesta haluaisin esittää suuret kiitokset Rova Omen Roitelille hänen tekemästään työstä. Hänen päätöslauselmassaan korostetaan varsin merkittäviä seikkoja. Se on äärimmäisen merkittävä Euroopan unionin ja Turkin välisten suhteiden kannalta. Euroopan unionin ja Turkin väliset suhteet ovat Euroopan unionille tärkeitä, koska kyseessä on sekä akiamaa että myöskin dynaamista taloutta harjoittava kumppani. Liittymisneuvottelut ovat aktiivisia, uskottavia ja ne perustuvat perinteiseen toimintatapaan ja aikaisempiin suhteisiimme. Tässä yhteydessä onkin syytä tervehtiä sitä, että luku 22 pystyttiin avaamaan viime vuonna. Siinä käsitellään ympäri, siinä käsitellään rakenteellisia uudistuksia ja aluekehitystä. Myöskin oikeusvaltiokysymykset ja perusoikeudet ovat keskeisessä asemassa, kun käydään keskusteluja Turkin hakemuksesta. Turkissa ollaan toteutettu uusia toimia vapauden, demokratian, oikeusvaltion ja tasa-arvon edistämiseksi. Sama koskee myöskin ihmisoikeuksia ja vähemmistöoikeuksia. Uudistusten ja nimenomaan näiden uudistusten eurooppahenkinen toteuttaminen on äärimmäisen merkittävää. Neuvosto korostaakin sitä, miten tärkeää on edistää myöskin kansalaisyhteiskunnan tilannetta Turkissa. Toisaalta neuvosto tervehtii tyytyväisyydellä muitakin kehitysaskeleita, edistysaskeleita, joita Turkissa on otettu, muun muassa toimielinten perustamiset, ajattelen tässä nyt erityisesti ihmisoikeustoimistoa, oikeusasiamiehen toimistoa ja myöskin tasa-arvo- ja naisten asemasta vastaavan toimiston perustamista. Kuitenkin äh, parannuksia äh, on tapahduttava vielä äh, erityisesti perusoikeuksien osalta sekä lainsäädännöllisellä tasolla että myöskin käytännön elämässä. Ajattelen nyt esimerkiksi ilmaisuvapautta, vapautta, uskonnon harjoittamisen vapautta ja myöskin henkisen omaisuuden kysymyksiä. Myöskin väkivallan käyttö mielenosoituksissa on seikka, joka on herättänyt paljon huomiota. Myöskin tiedotusvälineisiin ja niiden edustajien, edustajien kohdistunut väkivalta ja työrajoittaminen on ikävää. Sellaista on tapahtunut useasti. Myöskin nettisivustoja on suljettu tämän tästä. Ja terrorismin vastainen lainsäädäntö ja tämän tyyppiset kysymykset herättävät melko lailla huolestuneisuutta. Haluaisin vielä toistaa sen, että kyse on seikoista, joista on käyty keskusteluja pääministeri Erdoganin kanssa 20 tammikuuta pääministerin käydessä Brysselissä sekä Van Rompuy että Era Schulz äh, ottivat nämä asiat esiin. Euroopan unionin huolestuneisuus erityisesti vallanjakokysymyksestä tuotiin niin ikään selkeästi esiin. Myöskin oikeuden riippumattomuus oli yksi keskeisistä kysymyksistä, joista käytiin keskustelua. Rikospoliisin toiminta niin ikään herättää vielä ongelmia. Nämä ovat merkittäviä senkin vuoksi, koska kysymyksessä on hakijamaa. Ei missään tapauksessa saa ottaa takapakkia Kaiken on tapahduttava riippumattomasti ilman, että ketään tai mitään tahoa suositaan. Me edellytämme eh, Turkilta ponnistuksia, jotta Kööpenhaminan kriteerit toteutuisivat. Ei ole kuitenkaan kyse pelkästään kriteereistä. Nehän ovat eh, itse asiassa ennakkoedellytys hakija maille, mutta myöskin Turkin itsensä kannalta, turkilaisten kannalta nämä asiat olisivat suureksi eduksi. Nyt vielä muutamia muita seikkoja. Viime vuonna Turkki allekirjoitti takaisinottosopimuksen. Tämä on hyvä asia – Äh, kuten myöskin viisumipakon poistaminen, joka toivon mukaan jatkossa äh, tapahtuu, on myönteinen seikka. Nämä kaikki ovat osoituksia johdonmukaisesta kehityskulusta, äh, jota Turkki on siis osoittanut viime aikoina. Koska Turkki on yksi keskeisistä siirtymä reitti maista nimenomaan laittoman maahanmuuton yhteydessä on välttämätöntä saada aikaiseksi selkeät säännöt myöskin tällä saralla. Ja siinä mielessä ulkomaalaislain ja maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden tilannetta säätelevän lain hyväksyminen oli äh, olennainen edistysaskel. Turkin on kuitenkin varauksetta äh, edistettävä myöskin naapuruussuhdekysymystä ja toimittava YK peruskirja mukaisesti. Tähän liittyen Euroopan unioni onkin tuonut esiin varsin syvää huolestuneisuutta unioni on pyrkinyt vakuuttamaan Turkin siitä, että minkälaisia uhkauksia ei ole syytä esittää missään riitakysymyksissä, oli sitten kyse naapurivaltioista tai, tai muista valtioista. Kahdenvälisten sopimusten aikaansaaminen on välttämätöntä. Ja jos halutaan äh, Euroopan unionin jäseneksi, on luonnollisesti toimittava myöskin akikommunitaarin mukaisesti. Äh, on ilman muuta selvää, että Turkin on myöskin toimittava kansainvälisen merioikeuden mukaisesti. Se on yksi äh, keskeisistä edellytyksistä ja siitä puhutaan myöskin assosiointisopimuksessa ja sen liitteessä. Näiden asioiden toteutuminen käytännössä olisi merkittävä edistysaskel tulevia jäsenyysneuvotteluja silmällä pitäen. Luonnollisesti myöskin Kyproksen kysymys on yksi avoimista ratkaisemattomista ongelmista – YK peruskirja ja kansainvälisen oikeuden nojalla Kyproksen kysymys olisi saatava ratkaistuksi ja se edellyttää konkreettisia toimia, koska kyse on äärimmäisen tärkeästä seikasta. Kiitos herra ministeri ja nyt sitten komission edustaja, olkaa hyvä. Puhemies, arvon jäsenet, ministeri ja muut. Ensin haluaisin ennen kaikkea kiittää edustajaa Ome Räytteniä hänen hyvälaatuisesta, korkealaatuisesta äh, esityksestään sekä kaikesta sitä työstä, mitä hän on tehnyt viimeisen seitsemän vuoden aikana EUn ja Turkin suhteille. On ollut ilo tehdä työtä kanssanne. Euroopan unionin ja Turkin suhteet perustuvat tiettyihin strategisiin perusteihin ja liittymisprosessi on luonnollisesti yksi, mutta on myös muita tärkeitä asioita, nimenomaan meidän vuoropuhelumme ja yhteistyömme ulkopolitiikassa, meidän kauppasuhteemme, meidän yhteistyömme, liikkuvuus sekä maahanmuutto sekä vuoropuhelu energia-asioista. Nämä ovat niitä asioita, jotka tekevät Turkin hyvin erityiseksi maaksi Euroopan unionille. Viime vuoden aikana on tapahtunut positiivisia kehityskulkuja, mutta myös asioita, jotka ovat aiheuttaneet suurta huolenaihetta. Positiivisella puolella me olemme aloittaneet äh, liittymisneuvottelut aluepoliittisesta luvusta. Ensimmäinen luku, joka on avattu yli kolmeen vuoteen. Me allekirjoitimme takaisinottosopimuksen ja käynnistimme viisumin liberalisointivuoropuhelun. Me olemme myös käynnistäneet äh, tulliunionin arvioinnin ja pyrimme arvioimaan sen vahvuuksia ja heikkouksia niin, että voisimme hyötyä enemmän meidän pitkäaikaisista kauppasuhteistamme. Käsittääkseni Maailmanpankin laatima raportti tullaan esittelemään Intavaliokunnalle Euroopan parlamentissa 20. maaliskuuta. Euroopan unionia Turkki ovat jatkaneet eh, intensiivistä vuoropuheluaan eri ulkopolitiikan asioissa. Ja sen lisäksi hyvin tärkeää, että Turkki oli myös avainroolissa, kun uudelleen avattiin Kyproksen kysymys. Ikävä kyllä, kuten sanoin, on ollut myös syitä vakaville huolenaiheille. Ennen kaikkea ne liittyvät hallituksen eh, vastaukseen viimeisimpiin korruptiosyytteisiin, varsinkin liittyen siihen, että siellä hyväksyttiin lainsäädäntö, joka vaikuttaa oikeuslaitoksen toimintaan sekä sananvapauteen. Minä olen tuonut esiin omat huolenaiheeni julkisesti, mutta myös suoraan turkkilaisille vastapuolilleni, muun muassa ulkoasioiden ministeri Davutoglulle sekä Euroopan unionin asioiden ministerille Savusoglulle. Me tulemme raportoimaan laajasti näistä kehityskuluista myös tulevassa edistysraportissa lokakuussa. Minä aion jatkaa ja jopa syventää määrätietoista, kärsivällistä ja suoraa toimintaa Turkin kanssa liittyen oikeusvaltioon ja perusvapauksiin. Mutta sen lisäksi meidän on muutettava sitä keinoa millä me, tai tapaa, millä me teemme yhteistyötä, jotta voimme varmistaa kehityskulut eri politiikan alueilla ja sitä, että kehityskulut menevät oikeaan suuntaan. Meidän täytyy esimerkiksi tehdä läheisempää yhteistyötä jo ennen kuin lainsäädäntöä laaditaan. Komissio tulee lähestymään Turkin vastapuoltiamme tältä pohjalta tulevina viikkoina, jotta voimme varmistaa, että meillä on yhteinen ymmärtämys yhteistyömme perusperiaatteista. Tämä on ainoa keino, jolla Euroopan unioni voi pyrkiä ankkuroimaan uudistuksia Turkissa sekä tukemaan kaikkia niitä Turkissa, jotka haluavat enemmän vapautta ja demokratiaa. Samanaikaisesti minä kuitenkin jatkan vielä neuvoston kehottamista ja kannustamista, jotta he muotoilisivat vihdoin viimein tällaisen etenemissuunnitelman luvelle 23, joka liittyy näihin liittymisneuvotteluihin. Turkki on tätä itse pyytänyt. Joten eh, meidän tulisi nyt eh, uskoa heitä ja pyrkiä lähtemään rakentavaan vuoronpuheluun niin, että me saisimme aikaan tuloksia näissä tärkeissä asioissa. Kiitos. Kiitos komission jäsen Fyyle ja nyt sitten EPPn nimissä Oomen Räyten. Kiitos eh, puhemies. Rova puhemies, Kiitokset kaikista näistä kohteliaisuuksista, mitä täällä on tehty, mutta en vain minä, vaan yhdessä kollegoiden kanssa me olemme koko ajan pyrkineet siihen, että tässä etenemissuunnitelmassa ja raportissa Turkin kanssa oltaisiin avoimia, että me olisimme kriittisiä, mutta myös oikeudenmukaisia. Rehellinen raportti oli se, mitä me pyrimme laatimaan. Ja toivon mukaan näin on asianlaita myös tässä viimeisimmässä raportissa. Puhemies, on hyvin tärkeää, että EUlla on hyvä suhde Turkkiin. Miksi? No siksi, että Turkki on meille strateginen kumppani, strateginen kumppani alueella, joka on kovin turbulentti. Vuonna 2005 Turkki sitoutui uudistuksiin. Ja näitä uudistuksia sen ei tarvitse tehdä meidän takia, vaan omien Turkin kansalaistensa takia. Uudistuksia on myös tapahtunut kuluneina vuosina, mutta nyt juuri olen hyvin huolissani, samoin kuin komission jäsen ja arvon ministeri. Kaikki alkoi oikeastaan Gesipuiston tapahtumista ja siellä ensimmäinen uhri kuoli, kun häneen osui kyynelkaasukranaatti. Ja haluaisinkin tässä yhteydessä meidän kaikkien nimissämme lähettää surunvalitteluutta tälle perheelle. Mutta ei ainoastaan kesipuisto, vaan myös viimeisimmät kehityskulut aiheuttavat minulle huolenaiheita 17. joulukuuta jälkeen. Ja tässä raportissa me olemme hyvin kriittisiä näitä kehityskulkuja kohtaan. Puhemies, se mikä meillä on pohjana tässä on se sitoumus, jonka Turkki on meidän kanssamme tehnyt ja se, että Turkki on oikeusvaltio ja että oikeusvaltioon kuuluu myös riippumaton oikeuslaitos. Eli ei ei voi olla sillä tavalla, että siellä ei enää valtaa eroteta toisistaan. Puhemies, se, että suojellaan oikeuslaitasta, suojellaan perusvapauksia, suojellaan puhevapautta, äh, sananvapautta, nämä ovat asioita, jotka nyt ovat äh, ongelmissa. Koska kun on kysymys näiden tärkeiden asioiden suojelemisesta, niin joulukuuhun asti äh, Turkki on toteuttanut näissä asioissa uudistuksia, esimerkiksi siinä, että oikeuslaitos on ollut riippumaton, niin nyt se ei ole enää sitä. Puhemies, se mitä me haluaisimme olisi, että nyt saisimme aikaan rakentavan vuoropuhun puhelun Turkin kanssa. Eikä ainoastaan siitä lainsäädännöstä, joka on jo hyväksytty, vaan myös tulevaisuutta ajatellen, kuten komission jäsen Fyyle sanoi. Eli meidän eurooppalaisena täytyy seistä näiden meidän arvojemme puolella ja ne ovat hyväksi myös Turkin kansalaisille. Kiitokset Omer Räyten ja sitten SND äh, nimissä Obiols. <coughs> Kiitos puhemies. Ensin olen tietysti äh, ollut tässä varjoesittelen ja sen takia haluan ilmaista tyytyväisyyteni tähän tulokseen ja hyvin neuvotteluihin. Mielestäni tämä mietintö on tasapainoinen, myönteinen öö, ja öö, vie eteenpäin sitä toivetta, että että suhteet Turkin kanssa kehittyisivät sillä tavalla, että neuvotteluja voitaisiin jatkaa, mutta tietystikään en samalla tyytyväisyydellä voi suhtautua tämänhetkiseen tilanteeseen Turkissa. Olemme nyt tässä vuoden ajan nähneet tapahtumia. Tämä vuosi ei ole ollut kovin myönteinen demokraattiset kansalaisyhteiskunnan ilmaukset Getsipuistossa joutuivat väkivaltaisen tukahduttamisen kohteeksi. Kuulimme tänään, että nuori poika on nyt kuollut yhdeksän kuukauden kärsimysten jälkeen tämän takia ja näin Tietysti tätä asiaa muistaen toivomme, että tämän tyyppiset tilanteet eivät enää toistuisi Turkissa. Olemme myöskin nähneet hyvin vaikeita tilanteita, kun kysymys on hallituksesta. Useita ministereiden sekantuminen skandaaleihin, edelleen myöskin viestimien viestin, viestimien työntekijöiden kohtaamat vaikeudet, samoin myöskin lyhyellä aikavälillä tapahtumat ovat aika ratkaisevia seuraavien kuukausien aikana, myöskin paikallis- ja eduskuntavaalit tulevat varmasti viitoittamaan sitä tietä, jota henkilökohtaisesti millään lailla en pysty ennakoimaan. Tässä tilanteessa mielestäni hyvä olisi noudattaa varovaisuusperiaatetta. Meillähän on sitoumuksia, meillä on sopimuksia, pitää kiinni niistä ja pyrkiä edistämään hyviä suhteita ja vilpittömästi kriittisesti kertoa oma näkemyksemme asioista ja myöskin se, mitä tämä parlamentti on tässä mietinnössään toivonut. I would like to urge you all to... Kiitos. Pyytäisin, että te kunnioittaisitte puheaikojanne. Sitten kollega Lamsdorf Al-ryhmästä, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Turkki on tärkeä naapuri, se on suuri ja ylpeä maa. Monet turkilaiset elävät meidän maissamme Euroopan unionissa ja koko tässä liittymiskeskustelussa meille liberaaleille uskonnon kysymys ei ole ollut merkittävä ja olen iloinen. Kiitänkin esittelijä Ome Räyttäniä siitä, että kaikessa tässä yhteistyössä tilanne on ollut niin, että me olemme pitäneet asiat poliittisena. Siitä olen iloinen. Kiitokset Riia hyvästä yhteistyöstä. Se, mikä sitten kuitenkin on meille tärkeää, ovat vapaudet. Ja vapaudet ovat nimenomaan ne asiat, jotka ovat nyt uhattuna. Lehdistön vapaus esimerkiksi. Turkissa on eh, enemmän lehdistön edustajia vankilassa kuin Kiinassa tai Irana. Ja esimerkiksi kaikki eh, online-toiminnot, Twitter, Facebook ja muut eh, ovat nyt ongelmissa. Esimerkiksi YouTube on ollut jo kielletty Turkissa. Eli jos kansalaisyhteisö yhteiskunnassa tulee yhä enemmän tällaisia uskonnollisia sääntöjä, joilla vaikeutetaan ihmisten yksityiselämän muotoutumista sellaiseksi kuin he haluavat, niin silloin tilanne on huono. Ja esimerkiksi että tuomarit itse voivat päättää siitä, mikä on laki ja mikä ei ole laki. Jos tällaista oikeutta väärennetään niin- tai kielletään, niin eihän se ole mahdollista koska tässä oli kysymys siitä, että oikeuslaitos oli tutkinut äh, valtion virkamiesten korruptiota. Koko tämä kehityskulku on mielestäni todella huolestuttavaa. Ja sanonkin tässä, meidän täytyy tehdä yhteistyötä Turkin kanssa Turkki on, kuten sanoin, suuri, tärkeä ja ylpeä naapurimaa. Meidän täytyy tehdä yhteistyötä energiakysymyksissä ja ulkopolitiikassa. On hienoa ja kunnioitettavaa, mitä Turkki tekee Syyrian pakolaisille. Mutta liittymisprosessi, joka käynnistettiin 2005, joka ei ole liikahtanut eteenpäin ollenkaan, ja jossa itse asiassa suhteet Turkin ja EUn välillä tänä neuvotteluaikana ovat vain heikentyneet. Meidän tulisi nyt keskeyttää kaikki neuvottelut, kunnes se Turkki paremmin huolehtii kansalaistensa vapauksista ja kunnioittaa oikeuslaitoksen riippumattomuutta. Kiitos. Kiitos. Earl Dartmouth haluaisi esittää teille kysymyksen. Otatteko te sen vastaan? Olkaa hyvä. Thank you for taking the question. Kiitoksia tästä. Herra Lambsdorff, mainitsitte sanan vapaudetta tuossa puheessanne. Jos Turkki kaikki saa tämän liikkumisen vapauden. Mikä on varovainen arvionne siitä, kuinka paljon Turkin kansalaisia lähtee Turkista Pohjois-Eurooppaan, erityisesti Saksaan ja Britanniaan, ja jota auttaisin tässä teitä vastauksessanne on arvioitu, että Turkin väkiluku 25 vuonna on 90 miljoonaa. Ja, vielen dank, Herr niin, kiitos hyvä kollega. Minulla on ikävä viesti teille. Olen unohtanut kristallipalloni kotiin. En voi kertoa teille, kuinka paljon turkkilaisia vuonna 2025 haluaisi muuttaa Eurooppaan. Eikä tämä nyt ole ratkaisevaa, vaan se, mitä me voimme käytännössä tehdä, on se, että esimerkiksi opiskelijoiden, akateemikkojen, bisnesmiesten matkastamista helpottaa ja helpottaa viisumimenettelyitä koska ihmisiä on niin paljon meidän konsulaateissamme ja muualla jonottamassa. Tällä tavalla voisimme helpottaa kansalaisten elämää. Eli tässä nyt on kysymys siitä, että me äh, haluamme seurata, mitä hallitus tekee, eikä siinä, että me haluaisi ottaa ihmisiä tervetulleeksi. Kiitokset. Sitten seuraavaksi Keller. Thank you. The recent events are... Kiitos. Korruptioskandaalit ja muut tapahtumat tekevät selväksi, että tarvitaan uskottava liittymisprosessi, koska jos jäsenvaltiot eivät suoralta kädeltä kieltäisi Turkin liittymistä, niin silloin me olisimme varmasti paljon tarkempia. Jos emme olisi aloittaneet neuvotteleita vaikkapa näistä ihmisoikeuskysymyksistä tai sisämarkkinoista tai muista, niin ei, meillä ei olisi ollut samoja ongelmia nyt, jotka liittyvät riippumattomuuteen oikeuslaitoksessa, emmekä voi vain nyt lopettaa tätä neuvotteluprosessia, jota de facto itse asiassa ei ole olemassakaan. Mutta sen sijaan, että olisimme tiukkoja ihmisoikeuskysymyksissä, olemme lähteneet viemään omia ihmisoikeusongelmiamme Turkkiin, kuten nyt olemme tehneet tässä assosiaatiosopimuksen puitteissa. Tiedämme, että maahanmuuttajien oikeuksia ei Turkissa noudateta ja sen takia tällaista palauttamisomusta ei pitäisi olla. Viisumivapaus on kuitenkin hyvin tärkeä asia. Ja kyllä, demokraattisia uudistuksia on ollut vuoden aikana, mutta niitä ovat varjastaneet internetin vapauden suitsiminen sekä Getsin puiston tapahtumat. Ja minäkin haluan muistuttaa tästä 15-vuotiaasta Berki Elvanista, joka kuoli, koska hän sai iskun noissa mielenosoituksissa nämä tapahtumat toivon mukaan eivät estä sitä, että paikallisvaalit tulevat olemaan vapaat ja oikeudenmukaiset ja rauhalliset. Ja toivon mukaan myöskään korruptioskandaalit ja muut tapahtumat eivät tähän vaikuta, koska minä todella näen ne hyökkäyksinä oikeuslaitoksen itsenäisyyttä vastaan, mutta voisimme olla varmasti paljon vahvempia, jos meillä olisi selkeä sitominen myönteiseen tulokseen tässä liittymisprosessissa. Ja olisimme varmasti myöskin tehokkaampia, jos sanoisimme, että voimme hyväksyä Turkin, jos Turkki noudattaa Kööpenhaminan kriteereitä. Tämä on se asia, jolla on merkitystä. ja Jäsenvaltioiden pitäisi sanoa tämä selvästi. Grazie per il gruppo. Kiitokset. Seuraavaksi ECR-ryhmästä herra Van Norden, puolitoista minuuttia. Uh, Madam President, well... Kiitos uh, puhemies. Niin, uh, kunnallisvaalit tämän kuun lopussa ja presidenttivaalit myöhemmin tänä vuonna ja ottaen huomioon myös kriisit koko alueella, niin tämä on merkittävä vuosi Turkille ja erityisesti Turkin suhteille Euroopan unioniin. Meidän täytyykin miettiä, minkälaisia signaaleja me haluamme antaa. Ensinnäkin monet meistä haluavat suuria muutoksia Euroopan unionissa itsessään. Erityisesti haluaisimme eh, myös eh, päästä eroon tästä pakkomielteestä poliittisesta laajentumisesta. Me haluamme parantaa kansainvälistä kilpailukykyä. Ihmiset ovat huolissaan vapaasta liikkuvuudesta automaattisena oikeutena ja näinä epävakaina aikoina ihmiset haluavat mieluummin Naton tuen kuin EUn puolustuspolitiikan pelleilyt. Eli tässä yhteydessä meidän suhteemme Turkkiin on meidän intresseissämme tehdä kaikkemme, jotta Turkki jatkaa vakaana ja kohtuullisen vauraana vapaiden markkinoiden maana, sekularisena yhteiskuntana ja vahvana Nakon, Naton kumppanina. Eli tämä olisi paljon parempi Turkille kuin että se vain keskittyisi sisämarkkinoihin. Ja silloin olisi meidän kansalaistemmekin myös helpompi hyväksyä Turkki, jos vapaa liikkuvuusasia olisi hoidettu kunnolla niin, että siirtymäkausi olisi pitkä. Eli me positiivisia merkkejä. Turkille avataan energialuku, annetaan uutta verta näihin neuvotteluihin, parannetaan äh, Turkin rajoilla oleville pakolaisille humanitaarista apua ja puhutaan Turkin yhdist- äh, Kyproksen yhdistymisestä. Tämähän on kaksipuolinen asia ja tätä auttaisi se, että parannettaisiin äh, luottamusta sekä turkkilaisten että kreikkalaisten kesken ja toivon, että puheenjohtajamaa Kreikka puheenjohtajamaa puheenjohtajan maana voisi nyt nimenomaan tässä asiassa olla avuksi. Kiitos. Uh, there is a blue card for you, please. Teille on sinne kortti. Jeffrey, um, könnten Sie sich mit folgendem... Voisitteko te olla, tai oletteko samaa mieltä seuraavasta ehdotuksesta? Euroopan unionina pyrimme olemaan joust kattavampia niin, että siinä esimerkiksi Iso-Britannia voisi pysyä ulkopuolella yhdessä niiden maiden kanssa, jotka eivät myöskään tässä viihdy. Ja sitten Turkki tekisi erikseen tällaisen sopimuksen kahden eri vauhdin Euroopasta. Ja silloin varmaan kaikki olisivat ihan tyytyväisiä siitä, että ne, jotka poliittisesti haluavat mennä eteenpäin, voisivat niin tehdä. I think you're absolutely right. I think this is... Olette aivan oikeassa juuri tällainen muotoilu on se ase, josta maamme pitäisi. En halua tällaista kahden nopeuden Eurooppaa, koska toiset varmasti menisivät sitten hitaammin, mutta haluaisin, että olisi tällainen monenkeskinen Eurooppa, tällainen toisiaan sivovat ympyrät, tällainen mahdollisuuksien mukaan etevä Eurooppa. Tietysti Iso-Britannia voisi olla Euroopan unionin monissa keskeisissä toimissa mukana, mutta ei välttämättä niissä, joissa integraatiota halutaan lisätä vielä enemmän. Ja uskon tältä pohjan oli varmasti myöskin helpompi Turkille tulla jäseneksi. Grazie. Kiitos. Ja sitten qe edustaja edustaja Hadigiavio, puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies. Aivan aluksi on todettava, että aina kun joutuu puhumaan herra Van Orden jälkeen, haasteet ovat suuret. Turkin suurlähettilässä olisi hyvä saada Euroopan parlamentti Niin, nyt on syytä tarkastella lähellä äh, Turkin tapahtumia, äh, joskin äh, tällä hetkellä tilanne on melko ristiriitainen. Ei missään tapauksessa saa kuitenkaan ottaa takapakkia, eikä saa lähteä sille tielle, että heikkoja lyödään päähän ja joudutaan tilanteeseen, jossa kun Turkki vyörii kohti keskiaikaa. Ei. Meidän on kuitenkin arvioitava realistisesti ne tiedot, jotka värittävät Kurkin kuva, Turkin kuvaa ja jotka antavat selkeän kuvan siitä, minkälaisia parannuksia on todella tapahtunut. 14, 15 ja 23 luvut ovat edelleen sellaisia, äh, että Turkki ei ole halunnut edetä niillä ainakaan mitä Kyproksen kysymykseen tulee. Ja edes jo sovittu lisäpöytäkirja ei ole täysin toteutunut. usein voimakkaava oikeus on pätenyt, varsinkin Kyproksen kysymyksessä. Me haluaisimme nyt, että Kyproksen neuvottelut käynnistettäisiin uudelleen, koska tilanne on mahdoton hyväksyä. Ei voida jatkossa toimia tilanteessa, jossa maa on jakautunut kahtia. Me tarvitsemme nyt selvästikin solidaarista lähestymistapaa, jotta pääsemme eroon vallitsevasta status quo-tilanteesta Kyproksella. Meidän on saatava saaremme demilitarisoiduksi, jotta jollakin tavoin turkkilais-kyproslainen tilanne saadaan jollakin tavoin ratkaistuksi. Kiitos. Sitten edustaja Salavrakos, puolitoista minuuttia EFD-ryhmästä. Minäkin omasta puolestani haluan äh, esittää kiitokset äh, Rova Homeroittonin äh, valmistelevasta päätöslauselmasta. Se antaa kuvan tämänhetkisestä tilanteesta Turkissa ja tuo esiin myös jonkun verran ennakkotilanteita, jotka eivät ole aina eduksi. Kaikki tietävät, että Turkki on taloudellinen mahtivaltio ja se on myöskin geopoliittisesti sijainnilta äärimmäisen tärkeässä asemassa, ainakin lähi ajatellen. Demokraattinen malli on asia, jota toistetaan usein Rova Omeroittenin esityksessä ja valitettavasti demokratia ei aina toteudu. Suorastaan perusoikeudet joutuvat vaakalaudalle usein. Esimerkiksi internetin sensuroinnin yhteydessä monia nettisivustoja on tylysti suljettu Turkki ei myöskään ole allekirjoittanut monia kansainvälisiä sopimuksia eikä edes käytännössä toteuttanut assosiaatiosopimuksen lisäpöytäkirjaa, joka solmittiin sentään jo kahdeksan vuotta sitten. Sitä paitsi mitä tulee Kreikan tilanteeseen, Kaasus tilanne kaasuspellitilanteeseen törmätään tämän tästä. Vuonna 2013 me käytimme 90 miljoonaa liittymisneuvottelujen toteuttamiseksi. Rahaa ei saa enää haaskata. Meidän on pikemminkin mietittävä, mitä kansalaiset haluavat. Diplomatian keinot joskus parantavat ja esittävät todellisen tilanteen hieman ristiriitaisessa valossa. Nyt tarvitaan selkeä tieto Turkin tilanteesta. Herra Liisek, puolitoista minuuttia ja toivon kaikkien pysyvän puheajoissa. Scusate, onorevole Strass. Ensin edustaja Strassen sitoutumattomista. Anteeksi. Puhemies, kuten aina, niin tämä Turkki-kertomus on vain tällaista sanahelinää. Ainoa johtopäätös puuttuu eli se, että Turkki ei ole eurooppalainen eikä sitä koskaan sitä tule, eikä se koskaan voi liittyä Euroopan unioniin. Koska fakta on, että Turkissa menee erityisen huonosti nyt islamistisen Erdoganin aikana. Ajatelkaa esimerkiksi poliisin väkivaltaa ja korruptioskandaalia hallituksessa, oikeusvaltion heikentäminen ja sananvapauden poistaminen. Eli komissio ja parlamentti eivät voi tällaista hyväksyä. Niin kutsuttu neuvottelu puitteisto on johtanut siihen, eh, että sen on kuunneltava nyt neuvostoa, joka haluaisi siirtää eteenpäin, lopettaa neuvottelut. Komissio on tavallaan, komissio pitää kiinni tiukasti tästä Turkki-projektistansa, mutta me eh, toistamme yhä uudelleen. Islamistinen repressiivinen Turkki ei koskaan saa liittyä Euroopan unioniin. Ja alankomaalaiset, jotka ajattelevat näin, äänestävät PVVtä 22. toukokuuta. Kiitos. Grazie, eh, onorevoli. Kiitokset. Ja nyt eh, herra Liiseke, puolitoista minuuttia. bardzo, pani przewodnicząca, panie ministrze, Kiitos, puhemies, arvoisa ministeri, arvoisa komission jäsen. Puhun täällä eurooppalaisena ja Puolan kansalaisena. Miksi mainitsen puolalaisuuteni? Tänä vuonna Puola ja Turkki ovat viettäneet äh, mm, diplomaattisuhteiden luomisen 600 vuosipäivää. Äh, suhteemme ovat aina olleet hyvät. Turkki oli ainoa maa, joka kieltäytyi ähm, 1700-luvulta ähm, äh, puolalaisten huonon aseman ähm, tunnustamisen ja myöskin toisessa maailmansodassa se puolusti Puolaa natseja vastaan. Meillä on siis hyvät historialliset äh, pohjat hyville suhteille ja tässä haluaisin, että Turkki nyt ryhtyisi riittäviin toimiin, jotta se voisi täyttää kaikki ne vaatimukset, jotka tekisivät siitä todellisen äh, hakijamaan. maan sen on täytettävä kaikki, en, kaikki en, koiperämäinen kriteerit ja sen on osoitettava, että se ö, pitää kunniassa eurooppalaisia arvoja, kuten oikeusvaltiota ja ihmisoikeuksia. Tähän liittyy myöskin korruption torjunta. Turkin pitäisi keskittyä uudistuksiin, mutta erityisesti sen pitäisi uudistaa oikeuslaitostaan. Se on urivoli Howitt. Kiitokset ja sitten edustaja Howitt. Thank you, President. Kiitos puhemies. Minä olen myös pahoillani tämän nuoren kuolemasta, joka oli, hän oli siis menossa ostamaan leipää ja poliisin heittämä tai ampuma kyynäkaasupatruna tappoi hänet. Hän kuoli tänä päivänä 15-vuotiaana sen jälkeen, kun hän tämän tapahtuman jälkeen oli ollut kauan koomassa. Amnesty International on myös sanonut, että maassa rikotaan ihmisoikeuksia. Turkki on tänä päivänä maa, jossa demokratia on painostuksen alaisena nimenomaan hallituksen taholta. Yli 50 julkisen työntekijää pidätettiin viime kuussa vain sen vuoksi, että he olivat ammattiliiton jäseniä ja myös terrorivastaista lainsäädäntöä on käytetty väärällä tavalla tässä. Olen todella huolissani näistä ehdotuksista, eh, että esimerkiksi Facebookiin ja YouTubeen ei enää olisi pääsyä. Tämä todellakin estää sananvapautta tässä maassa ja ennen kaikkea tämä uusi laki, joka koskee julkisia syyttäjiä ja oikeuslaitoksia, jossa hallitus saa eh, suurempaa valvontaa oikeuslaitoksesta. Kyllä Turkki voisi hoitaa hommansa paremmin. Grazie. On... Kiitokset. Sitten edustaja Duff, puolitoista minuuttia. Uh, President. Puhemies. Turkin äh, valtion kriisi laajenee ei vähiten siksi, äh, että äh, nyt Erdoganin ja Fethullah Gulenin välille välit ovat kiristyneet entisestään ja ajattelen erityisesti juuri tätä mietintöä ja sitä, että siinä on viitattava tähän kriisin puoleen. Herra Fyyle puhui vakavista huolenaiheista, mutta minun on sanottava, että valitettavasti nämä huolenaiheet ovat nyt niin vakavia, että että Turkki on todella lopettanut tehokkaasti täyttämästä nämä Kööpenhaminan kriteerit. Ja syksyllä uusi komissio ja uusi parlamentti joutuvat sitten miettimään sitä, josko tämä liittymisprosessi on uskottava ja mahdollinen. Ja myös miettimään sitä, josko joitakin vaihtoehtoisia jäsenyyden muotoja voitaisiin miettiä, jotain muuta jäsenyyden muotoa voitaisiin katsoa paremmaksi järjestelyksi niin Turkille kuin myöskin Euroopan unionille. Kiitos. Grazie. Onorevole Be- Kiitos. Yksi minuutti, herra Belder. Kiitos eh, puhemies. 18. huhtikuuta 2007 oli musta päivä protestanttiselle yhteisölle Turkissa. Nimittäin sinä päivänä viisi nuorta turkilaista osoittivat vihansa kristittyjä kohtaan tapamalla, tappamalla kolme puolustuskyvytöntä kristittyä Malatiassa. Ja tänä päivänä tämä pieni protestanttinen yhteisö on yhä vielä shokissa sen vuoksi, että viime viikolla uusi lainsäädäntö johti siihen, että nämä viisi julmaa murhaajaa vapautettiin. Te voitte ymmärtää, että Turkin protestanttinen yhteisö on todellakin shokissa sen vuoksi, että nämä rikolliset oman oikeudenkäyntinsä aikana avoimesti uhkailivat kristittyjä, näiden kuolleiden omaisia, kansalaisjärjestöjä, näiden ihmisten lakimiehiä. Ja nyt nämä murheet on päästetty vapaaksi. Turkin protestantit pelkäävät. Minulla oli tässä avoin kirje heiltä. He pelkäävät turvallisuudensa puolesta. Missä on Turkin oikeusvaltio? Ja tämä onkin vetomukseni teille, komission jäsen. Vedotkaa Turkin viranomaisiin, että asia hoidettaisiin oikeudenmukaisella tavalla. Näitä ihmisiä vastaan, näitä murhaajia vastaan vaadittiin elinikäistä vankeutta, mutta nyt heidät on vapautettu. Minusta se ei ole se ei ole hyväksyttävää se, mitä tänä päivänä tapahtuu. Ja vielä yksi asia. Tämä jatkuva antisemitismi Turkin medioissa olisi asia, jonka toivoisin teidän ottavan esiin Turkin viranomaisten kanssa. Ei tällaista voida hyväksyä maassa, joka hakee Euroopan unionin jäseneksi. Me emme saa vaieta tällaisesta. Kiitos. Honorevoles. Edustaja Stadler, minuutti. Olen samaa mieltä kollega Belderin kanssa. Jotkut ovat puhuneet täällä murhatusta Berkin Elvantista, mutta minä puhuisin Tilman Keskistä, joka on murhattu saksalainen protestantti. Hän on yksi näistä kolmesta maasta, jotka kollega Belder mainitsi. Näitä miehiä kidutettiin tuntikausia ja lopuksi kurkku leikattiin auki. Tämä oli petomainen murha ja murhaajat ovat vapaana. Tämä on se Turkki, jonka te haluatte ottaa mukaan Euroopan unioniin. No onneksi olkoon vain teille. Tämä Turkki, jossa kaikki tällainen on mahdollista. Tilanne on vain pahentunut edellisen turkkikeskustelun jälkeen. Tämä niin kutsuttu oikeuslaki, internetlaki, tilanne heikkenee vuosi vuodelta ja te annatte kaiken vain mennä lävitse. Jos tämä tapahtuisi Venäjällä, niin täällähän kirruttaisiin protesteja, mutta kun on Turkki, niin ei ole mitään väliä. Miksi? Siksi, että tässä on kysymys taloudellisista ja äh, tässä on kysymys taloudellisista intresseistä ja poliittisista intresseistä. Se ei ole minkään näköistä moraalia. Turkki ei kuulu Eurooppaan, se ei koskaan tule kuulumaan Eurooppaan ja ainakin itävaltalaiset tulevat kansanäänestyksellä tämän hylkäämään. Kiitokset, eh, herra Milamon. Puolitoista minuuttia. Eh, onnittelut eh, rouva Omeroitenille tavanomaisen tasapainoisesta ja tyhjentävästä mietinnöstä, päätöslauselmasta. Kyse on pitkästä tiestä, niin kuin täällä on äh, todettu, reformeita, äh, uudistuksia on tehtävä, niitä ei missään tapauksessa saa unohtaa. Oikeusvaltio, äh, perus, oike, oikeusvaltio peruste, ilmaisuvapaus, demokratia, eurooppalainen valtio. Nämä kaikki ovat asioita, joiden suhtaan Turkin viranomaisten on oltava jatkuvasti valppaina. Pitäisi myöskin tarkastella eh, eh, Rova Omerroittenin myönteisenkin suhtautumista asiaa. Sama koskee myöskin eh, herra Fyylen kommenttia sisäasioista ja oikeusasioista, nimittäin puhun nyt luvusta 24 ja sen avaamista. Sehän avaamisesta se on äärimmäisen tärkeää. Se on olennainen osa, jos ylipäätään ajatellaan allekirjoittaa liittymisen sopimus. Kun ajattelemme myöskin Turkin strategista asemaa maahanmuuttovirtojen välikulkumaana, tällä on erityistä merkitystä ja siksi Euroopan unionin kanssa asioiden koordinointi olisi välttämätöntä. Hyvät naiset ja herrat, Euroopan unioni on tällä hetkellä vakavassa tilanteessa sekä etelä- että idän osalta. On puhuttu ja koettu arabikevät ja monet muut tapahtumat äh, viime aikoina, äh, varsinkin itäisellä puolella, ovat äh, asettaneet suurta merkitystä ja painoarvoa naapuruuspolitiikalle. Honorevole Koppa. Rouva Koppa, seuraava puhe minuutti. Kiitos puhemies. Euroopan unionissa käydään keskustelua Turkin liittymisestä. Ja, ja saman aikaan Gesin puiston tapahtumat ovat jatkuvasti mielessämme. Ajattelen ihmisiä, jotka joutuvat kärsimään henkilöä, joka edelleenkin makaa koomassa ja siitä huolimatta hänen hyökkäjänsä ei ole millään tavoin rankaistu. Emme saa unohtaa täällä Euroopan parlamentissa kaikkia niitä tapahtumia, joita todistimme Gesi-puistossa. Emme voi hyväksyä äh, sensuuria, emmekä sitä, että ihmisoikeustilanne heikkenee heikkenemistään. Epäilemättä äh, herra Erdogan on mitä korruptoituneen henkilö. Turkki on jatkuvasti yhä etäämpänä Euroopan unionista. Äh, se että äh, lapset suorastaan joutuvat äh, huutamaan oikeutta ja demokratiaa. On räikeä osoitus tämänhetkisestä tilanteesta. Äh, Datmodin Jaardi seuraavaksi minuutti. Graphic. Kiitos. Maantieteellisesti Turkki on 97 prosenttisesti Aasiaa, mutta Turkin hallituksen äh, asenne kuitenkin vie sen sataprosenttisesti lähi-itään, kuten Kuubassa on pyritty internetvapautta suitsimaan. Oikeusministerin valtuudet on ovat mittaamattomat. Kaikkein pahinta on se, että tällä hetkellä 40 toimittajaa ovat vankilassa Turkissa. Komission jäsen ja hänen äh, arroga, arrogantti äh, sanansa, että hän on puhunut tästä turki, turkkilaisille tästä, niin ei millään lailla tee oikeutta komissiolle. Nyt Turkissa oikeuslaitetta, kansalaisyhteiskuntaa ja toimittajia poljetaan. Ja tämä on oikeastaan demokraattisessa valtiossa ennen näkemätöntä. Yksinkertaisesti Turkki ei millään lailla allekirjoita länsimaisia arvoja. Se on liian iso, liian köyhä, liian erilainen, liian autoritäärinen Euroopan unionin jäseneksi. Ja se on todella masentavaa, että Ähm, näin monet puolueet puoltavat Turkin liittymistä EU:hun. Miettikää asia uudelleen. Grazie, onorevole. Kiitokset, eh, herra Stojanov, minuutti. Puhemies, eh, arvon kollegat, hyvät ystävät, mitä edistystä eh, on tapahtunut Bulgarian tai Armenian verilöylyt, onko Turkki tunnustanut ne? Tai 1913 tapahtumat lehtimiesten teloitukset, ovatko nämä myönteisiä merkkejä edistyksestä? Turkki on lyönyt päähän poliisitoimesta mielenosoittajia. Ja vielä kaiken kukkuraksi Turkki miehittää osa Kyproksesta. Ovatko nämä näitä myönteisiä edistysaskeleita? Onko Turkki tehnyt jotain kristittyjen tilanteen parantamiseksi? ei, Euroopan unionilla ei ole Turkille paikkaa. Kiitokset. Sitten Ruva Giannaku, puolitoista minuuttia. Kuuntelin puheenjohtajamaata ja komissaaria käymme keskustelua Turkin tilanteesta ja totta on, että monia myönteisiä seikkoja on olemassa, mutta toisaalta monet todettut asiat voivat ehkä äkkiseltään vaikuttaa myönteisiltä, mutta loppujen lopuksi ne eivät todellisuudessa ole aivan samalla tavoin toteutuneet. Esimerkiksi Kiesin puiston tapahtumat, ne jatkuvat toisessa muodossa joka päivä. Lehtimiehiä, lehdistöedustajia on pidätetty, uskonnonharjoittajia ei hyväksytä. Monenlaisia tilanteita ja tapahtumia on sattunut, ne usein riippuvat täysin Ankaran hallituksen toimista, eivätkä millään tavoin Euroopan unionin toimista. On suorastaan pohdittava kysymystä, haluaako Turkki ylipäätään Euroopan unionin jäseneksi. Me oletamme, että Turkki haluaa itsepintaisesti unionin jäseneksi, mutta näyttäisi siltä, että se haluaa jäsenyyden kyllä, mutta omine ehtoinen sellaisenaan muuttamatta yhtään mitään. Nyt meidän on mietittävä asiaa todella painokkaasti. Tuskin me eurooppalaiset Euroopan unionissa Turkkia pystymme parantamaan – kysymyksiä on jatkuvasti, ratkaisuja ja avaimia niihin ei ole löytynyt. Seuraava puhuja, herra Sofokleus, minuutti. Συνεχίζει να φυλακίζει δημοσιογράφους, πνευματικούς ανθρώπους, φημώνει τα μέσα μαζικής... Lehdistön vapaus on murskattu, hallitus murskaa kansalaiset kadulle. Ihmiset kuolevat Erdoganin käyttäytymisen vuoksi. Nuori poika kuoli. Näitä skandaaleita tapahtuu päivittäin ja tämä uhkaa Euroopan unionia. Se on e-, epäeurooppalaista. Se ei kunnioita kansainvälistä lainsäädäntöä, YK päätöslauselma. Se ei hyväksy Kyprosta. Ja minusta tämä päätöslausuma ei ole tasapainoinen. Tässä on vain tiettyjä tapauksia. Tässä ei käsitellä näitä todellisia asioita, ratkaisevia asioita ja ennen kaikkea tässä ei ole minkäännäköisiä ehdotuksia, joka, jolla voitaisiin tehdä maa demokraattisempaa ja jolla voitaisiin tukea Turkin kansalaisten pyrkimyksiä. Nyt on Euroopan aika reagoida. Ei meidän tule avata lukua 15, 23 ja 24 nyt on tullut hetki antaa se viesti, että Euroopan unionilla on ääni ja se käyttää tätä ääntä. Kiitokset. Edustaja Binev, minuutti. Puhemies, rakkaat kollegat, sadat tuhannet kansalaiset Taksalla ja Gesillä sanoivat, ettei Turkissa ole demokratia ja kansalaisoikeuksia poljetaan, samoin vapauksia ja oikeuksia suitsetaan, mm. korruptio vallitsee. Hallitus estää oikeuslaitoksen toiminnan ja ja monia esimerkkejä tästä on. Myös Bulgariassa eh, maassamme on suuri eh, muslimivähemmistö ja sitä pyritään käyttämään tätä uusottomaani-strategian edistämistä. Tarkoituksena on saada entiset ottomaani-vallan ähm, äh, alueet takaisin Turkille. Turkilla ei ole paikkaa Euroopan unionissa ennen kuin se on tehnyt todellisia uudistuksia perustuslaissaan ja oikeusjärjestelmässään äh, hyvää naapuruspolitiikkaa ilmaista ei voida ajatella. Kiitos. Seuraavaksi Rova Teo Karoussa, puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies. Arvoisat naiset ja herrat, luuletteko todellakin, että uskomme teitä? Selvästikin Turkissa on tapahtumassa jonkunlainen kansannousu tällä hetkellä – Tämä, Tehän olette varmasti voineet huomata, että esimerkiksi televisiossa kuuluttajat pukeutuvat mustaan. Kaikenlaisia uhkia on ilmassa. En edes haluaisi uskoa, että tämä on totta, mutta näin se kuitenkin on. Turkin EU-lähettä lähettilässä toi itse nämä asiat esiin. Jokainen varmaan ymmärtää, että Kyproksen kysymys odottaa ratkaisuaan. Siihen suhtaudutaan ikään kuin miehityksenä. Se on vuosikausia pysynyt samalla, samantapaisen lähestymistavan ongelmana. Meidän on yritettävä ratkaista kysymys, mutta se, että otamme mittatikuksi Euroopan unionin arvot, ihmisoikeudet, niin tätä kautta mielestäni Kyproksen ongelman ratkaisu ei ole löydettävissä. Päinvastoin annamme oikeastaan Turkille taloudellisen vaikuttamismahdollisuuden Välimeren alueella alibin toimia edelleen saman kriteerein kuin aikaisemminkin. Ei tämä tilanne ei ollenkaan vastaa enää tämänhetkistä todellisuutta. Kiitos ja seuraava puhuja, äh, Roa Botskurt, minuutti. Kiitos. Me, jotka olemme seuranneet läheisesti Turkin tapahtumia vuosien ajan, olemme kuulleet äh, että siellä oli uhka demokratiaa vastaan. Ne, jotka olivat vastuullisia sotilasvallankaappauksesta, pidätettiin. Ja nyt kuulimme, että tämä kaikki oli salaliittoja sillä vapautettiin ihmisiä. Ja tietenkin on hienoa, että esimerkiksi toimittajia, jotka ovat olleet vuosia vankilassa vapautettiin, mutta ne, jotka ovat vankilassa murhista, heidätkin on vapautettu. Tämä on vain yksi esimerkki. Ystävät ja viholliset vaihtuvat koko ajan. On hyvin epäselvää, mihinkä enää voi uskoa. Totuus vaihtelee sen mukaan, mitä sanomalehteä lukee Turkin kansalaiset ovat eh, menettämässä uskoaan demokratiaan ja oikeusvaltioon, jotka kuitenkin ovat eh, EUn perusarvoja. Turkin tulisi palata uudistuksen tielle ja tehdä kaikki mahdollisen, mitä se voi, antaakseen takaisin oikeuslaitoksen riippuvattomuuden ja palauttaakseen turkkilaisten uskon oikeudenmukaisuuteen. Grazie. Kiitos puolitoista minuuttia, herra Stier. Gospođo predsjednice, u prvom redu želim čestitati izvjestitelju. Puhemies, ensin haluan onnitella esittelijää hyvin tasapainoisesta mietinnöstä. Turkki on tärkeä maa Euroopan unionissa, erityisesti Kroatialle, sillä sen asema on läheinen ja se on myöskin uuden rauhan arkkitehtuurin keskeinen toimia. Ähm, Turkin äh, oma halu on ollut myöskin tätä. Se pyrki äh, Bosnia-Herzegovinan konfliktin lopettamiseen ja on jatkanut tätä rakentavaa työtä, mutta usein kuulemme kuitenkin Turkin johtajilta, ähm, että, äh, jos, että, että voitaisiin mennäkin eri suuntaan ja että olisi halukkuutta laajentaa omaa vaikutusvaltaa entisen ottomaani vallan piiriin ja Olette kuulleet, mitä herra Erdogan on sanonut hänen vaalivoitostaan, että se on yhtä tärkeä Istanbulille kuin Sarajevolle kuin Beirutillekin. Ja hän myöskin sanoi, että presidentti Begovic on jättänyt hänelle Bosnian ikään kuin perinnöksi. No tämä ei ole sellaista puhetta, jota haluaisimme kuulla. Emme tietenkään puhu vanhoista vasalliajoista, vaan puhumme demokratiasta. Emme halua palata ottomaani äh, imperiumiin. Äh, Turkki tarvitsee uudet standardit ja sen takia äh, olen iloinen siitä, että äh, Turkkia on vaadittu palaamaan äh, Euroopan unionin politiikan linjoille tässä bosnia herzegovina kysymyksessä. Grazie, onorevole. Kiitos. Puolitoista minuuttia, herra Kryptis pani przewodnicząca! turcja to jeden z największych partnerów turkki on yksi eun suurimpia kumppaneita lähi idässä. turkki on naton jäsen. vuosien ajan turkki on yrittänyt liittyä euroopan unioniin. Neuvottelut ovat käynnissä ja samanaikaisesti voimme muuttaa monia asioita. Ja sen vuoksi haluaisinkin painottaa, että asiat kuten ihmisoikeudet ja vapaudet, niissä on hyvin paljon tehtävää. Sitä huolimatta meidän täytyy olla selkeitä myös siitä, että edistystäkin on tapahtunut esimerkiksi mitä tulee vähemmistöihin. En puhu tässä nyt vain kurdivähemmistöstä, vaan ajattelen tässä myös esimerkiksi Irakin kurdeja. Huolenaiheita on kuitenkin otettava esiin liittyen sananvapauteen ja siihen, että äh, esimerkiksi toimittajia äh, pidätetään ja oppositio kohtaan käyttäydytään väkivaltaisesti. Tällaista Turkkia ei voisi millään kuvitella äh, EUn jäseneksi. Ja sama koskee myös tätä Kyproskriisiä. Olemme kuulleet äh, informaatiota siitä, että esimerkiksi internettiä estetään. Ehkäpä pääministeri nyt äh, keskeyttää tämän pyrkimyksensä, koska se olisi askel oikeaan suuntaan. Kaikesta huolimatta meidän täytyy pyrkiä vuoropuhelun Turkin kanssa, koska Turkki on tärkeä kumppani meille kaikille, erityisesti nyt kriisin aikoina. Kiitos herra Peterle, puolitoista minuuttia. resnično bom obžaloval če bo to zadnje poročilo naše kolegice ria oomen ruijten o turčiji. navadili smo se na njen standard kvalitete in. Niin. Äh, haluan kiittää oomen ruijtenia hänen mietinnöstään ja haluaisin äh, myös kiittää tällaisesta oikeudellisesta ja totuudenmukaisesta raportista jossa on otettu esiin myös kritiikki en tässä nyt äh, lähde puhumaan yksityiskohdista, vaan teen tällaisia ihan yleisiä arvioita. Koko tämä neuvotteluprosessi on tällä hetkellä hyvin monimutkaisessa äh, tilanteessa, kun äh, tilanne EU:ssa on hankala ja samoin myös Turkissa. Kaikista eroavaisuuksista huolimatta neuvotteluprosessi on johtanut uudistuksiin ja avannut myös keskusteluja kysymyksistä, jotka ovat välttämättömiä Turkin sisäiselle vakaudelle ja myös neuvotteluiden edistymiselle. Ja vetoaisin esimerkiksi tähän demokraattiseen pakettiin, vaikkakaan se ei luonnollisestikaan kata kaikkea. Mutta toki tämä raporttihan on vuodelta 2013, mutta ihan hiljattain viides oikeuspaketti ja toimintasuunnitelma äh, ihmisoikeuksien rikkomista vastaan on hyväksytty. Ja olen iloinen myös, että me olemme myös äh, liberalisoimassa viisumipolitiikkaa. Ikävä kyllä kuitenkin ollaan hieman eri mieltä siitä, miten toimitaan esimerkiksi korruptiota vastaan ja mikä on, miten määritellään esimerkiksi salaliitto. Kiitos. Grazie, ora.

mutta erdoganin sanojen mukaan hän ei välttämättä pitäisi kiinni tästä. olen kirjoittanut aikaisemmin vallan turmeluksesta ja niin sanotusta kymmenen vuoden sairaudesta valta voi sairastuttaa ihmisen. erdoganin on aika mennä tämä on myös hyödyksi turkin eu e jäsenyysneuvotteluille. Kiitos. Sitten edustaja Jean. Puhemies, mielestäni tämä illan keskustelu on jossain määrin surrealistista, koska täällä puhutaan aika tekopyhästi. Se, mitä täällä on jo yli ku- tunti kuultu, ovat olleet kielteisiä arvioita Turkin oikeus, koulutus, taloudellisuus tai vähemmistöjen arvostustilanteesta. Kaikki on ollut kielteistä. Mitä sitten komissio ehdottaa ja päätöslauselmassa ehdottaa? Siellä puhutaan kuitenkin lukujen avaamisesta. Ja sitä kautta meillä on itse asiassa mahdollisuus siirtää tapahtumien kulku, muuttaa sitä. Kuitenkin Turkki on suuri kumppani ja ava- neuvotteluiden avaaminen jollakin tavoin ikään kuin halutaan nähdä toisessa valossa. 23-luvun avaaminen on turkilaisten toive. Valitaan Euroopan parlamentti ei kuitenkaan ole turkilaisten valitsema, vaan Euroopan unionin kansalaisten valitsema. Edustaja Lupseva. Sedatel, gospodin комисар, diskutiramme доклад Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen ministeri, puhumme nyt mietinnöstä, jossa kysymys on EUn odotuksista suhteessa Turkin. Olen todella pettynyt, jos Turkki turkkilaiset haluavat hyvää naapuruutta, niin tuntuu siltä, että jotkut lähettävät todella sellaisia viestejä, joka asettaa kyseenalaiseksi itsenäisen valtion suvereniteetin. Nämä ovat faktoja tässä Turkki ei voi, tai tässä sanotaan, että Turkki ei noudata kansainvälisiä sopimuksia. Tämä on hyvin tärkeä asia, koska se ei myöskään Ankaran sopimuksen pohjalta noudata sitoumuksiaan suhteessa Bulgariaan, kun kysymys on bulgarialaisista Trakean alueen pakolaisista. Euroopan parlamentin päätöslauselmasta päätöslausemaan 2008 jälkeen ei ole tullut mitään edistystä. Nyt selvästikin Euroopan parlamentin pitäisi puolustaa Euroopan kansalaisten oikeuksia. Grazie. Kiitos, edustaja Bitsula. Hvala. Turska jest poseban partner Europskoj uniji i zato smatram da se pregovori... Niin, Turkki on erityinen unionin kumppani ja riippumatta siitä, kuinka kauan neuvottelut kestävät, niin niitä on jatkettava. Tällä prosessilla on selkeät puitteet ja kehykset, eikä siinä jätetä mitään vääriä tulkintoja mahdolliseksi. Ja tämä prosessi on ihan oikeanlainen. Kaikkien maiden on täytettävä samat edellytykset. Yhdeksän vuotta on kulunut siitä, kun neuvottelut käynnistettiin ja tulokset ovat olleet erittäin huonot sekä Turkille että EUlle. Siksi meidän on tehtävä enemmän niillä alueilla, joissa meillä on yhteisiä intressejä, kuten esimerkiksi koulutus, energia, liike-elämä, ympäristö ja turvallisuuskysymykset. Meidän tulisi myös äh, kehua Turkkia. Se on ottanut vastaan enemmän kuin 500 000 pakolaista. No sitten on tiettyjä asioita, joita ei ole täytetty assosiaatiosopimuksen vaatimusten mukaisesti. Ja tämä äh, on johtanut ongelmiin. Toivon mukaan, kun vastapuolet voivat lähentyä toisiaan. Grazie. Kiitos, herra Pikkuula. Ja edustaja Papadon kuulu seuraavaksi. Όσον και On totta, että Turkin kuvaa halutaan kiilottaa äh, ihmisoikeudet, Kööpenhaminan kriteerit, korruptio, nämä kaikki ovat asioita, jotka eivät ole toteutuneet. Me emme kuitenkaan voi langettaa sanktioita, mutta se röyhkeys, millä Turkki peräänkuuluttaa lukujen 24 ja 5 avaamista on uskomatonta, koska esimerkiksi Ankara-sopimusta eikä verioikeussopimustakaan ole edelleenkään allekirjoitettu ja Kyprostakin miehitetään. Luvun 15 avaamista on niin ikään esitetty. Siinä on kyse energiakysymyksistä ja kuitenkin Turkki on lähettänyt Kyproksen edustalle kaksi sukellusvenettä ja Famagostan tilanne niin ikään on edelleenkin ratkaisematta. Ei voida hyväksyä sitä, että Kyproksen kansalaiset ovat suorastaan vankena omalla alueellaan. Jos tällainen maa hyväksytään Euroopan unionin jäseneksi, koko akikommuniteer joutuu naurun alaiseksi. Emme me voi ö, antaa palkintoja Turkille. Päivän vastoinhan tässä pitäisi toimia. Edustaja Iratsa seuraava puhuja. Merci, madame la Kiitos puhemies. Haluan korostaa asiaa, joka on tärkeä tässä Turkin liittymisasiassa. Kurdi kysymyksen ratkaisu. En näe mitään mahdollisuutta Turkin asian etenemiselle ennen kuin tämä asia on ratkaistu. Todella rauhan neuvottelut ovat herättäneet paljon toiveita ja sen takia rauhanprosessia on rohkaistava hallituksen ja PKK-puolueen välillä. Sen on myöskin hylättävä aset ja toimittava rauhanomaisesti ja hallituksen on taas pidettävä kiinni sitoumuksestaan. Kurdikielen opettaminen ja äidinkielellä puhuminen on sallittava muun muassa samoin myöskin Perustuslaissa on myöskin taattava vähemmistöoikeudet ja tämän on näyttävä myöskin vaalilaissa. Grazie, onorevole Tomasic. Edustaja Tomasic. Čini mi se da će se još neko vrijeme voditi rasprava da li je Turskoj mjesto... Kiitos. Me tulemme varmasti vielä keskustelemaan kauan, tuleeko Turkki jäseneksi vai ei. Mutta EU ja Turkki ovat kuitenkin riippuvaisia toisistaan. Turkki on, Turkilla on yhteinen raja eu se ovat tärkeä liittolainen Natossa. Miljoonilla eurooppalaisilla äh, on äh, turkkilainen äh, alkuperä ja he elävät yhdessä meidän kanssamme. Mutta suhteet EUn ja Turkin välillä merkittävät tarkoittavat myös sitä, että molemmilla osapuolilla on yhteinen vastuu. Ja haluaisin esimerkiksi kiinnittää huomiota ne äh, huumeiden salakuljetuksen, erityisesti heroin ja Afganistanista, joka tulee tuolta Balkanin reittiä ja nimenomaan Turkin kautta. Kroatia takavarikoi suuria määriä huumeita vuosittain, mutta se ei riitä. Meidän on puututtava ja juurittava tämä salakuljetus. Kiitos. Tällä tavoin äh, Catch jäi puheenvuoro saatiin päätökseen ja puheenvuoro on komissaari Fyylellä. Thank you, <clears throat> Madam President. Kiitos puhemies arvon jäsenet. Turkista Minulla on aina hyviä lausuntoja valmisteltuna, mutta hyvin harvoin käytän niitä, koska keskustelu saa minut aina miettimään sitä, millä tavalla voisin parhaalla mahdollisella tavalla reagoida tähän hyvin laajaan näkemysten kirjoon. Joten koskapa tämä nyt on varmasti minun viimeinen kertani, kun kommentoin Turkkia tässä Euroopan parlamentissa ja minä olen tässä asemassa, niin haluaisin ehkäpä antaa teille hieman henkilökohtaisemman vastauksen. Kolme asiaa. Ensimmäinen on se, että on olemassa vain yksi tie ja keino tulla Euroopan unionin jäsenvaltioksi. Eli täyttää täysin kaikki liittymisprosessin luvut. Ei ole olemassa mitään poikkeusta. Perusvapaudet, oikeusvaltio, vastuullisuus ja voimien eriyttäminen, toimivaltuuksien eriyttäminen. Ei ole mitään oikoteitä, jolla voitaisiin ohittaa tämä arvoihin perustuva liittyminen. Ja ehtoollisuus on se väline, mitä me käytämme arvioinnissamme. Ja se, mitä minä aina odotan tältä parlamentilta, on se, että te esittäisitte oikeat kysymykset ja auttaisitte minua siten löytämään oikeat vastaukset. Mutta ette te auta minua tai minun edeltäjääni, jos te jatkatte sanomalla, että meidän täytyy vaatia enemmän yhtäältä ja toisaalta myös tiukempia, mitä tulee jäsenyysneuvotteluiden avaamiseen. Koska on totta, että jäsenyysneuvottelut ja lukujen avaaminen ovat niitä, joissa minä todellakin voisin vastata kaikkein tärkeimpään kysymykseen. Ja kyllähän minä sen kuulin täällä muutaman kerran aikaisemmin, en välttämättä ehkä tänään. Eli se, haluammeko me, että Euroopan unioni on tavallaan se mittatikku ja vertailukohta Turkin uudistuksille. Toisekseen ei ole mitään muuta tietä löytää kattavaa ratkaisua Kyproksen kysymykselle kuin että Euroopan unioni seuraa niitä periaatteita, joille se rakentuu. Ja olen tyytyväinen nähdessäni, että Turkin myötävaikuttamisen kautta olemme nähneet tässä edistystä. Esimerkiksi nimenomaan juuri tänään neuvottelijat ovat äh, tavanneet YK-suoja-alueella. Ja he jatkavat keskusteluita 14. maaliskuuta perjantaina ja minulle vahvistettiin, että 31. maaliskuuta 2024 johtajat tapaavat. Ja sitten vielä tämä kolmas elementti. Nuori poika, 15-vuotias poika, kuoli tänään, monet teistä. Sen jälkeen, kun hän oli yli 260 päivää maannut koomassa, hän loukkaantui, poliisin ampumasta kyynelkaasupatruunasta mielenosoitusten aikana. Tämä on erittäin surullista, mutta, mutta se on samalla myös muistutus Turkin kansan pyrkimyksistä. Minä olen nämä pyrkimykset nähnyt ja tulen aina pitämään niitä johtotähtenä minun pyrkimyksissäni. Kiitos. Grazie. La paro- Kiitos. Ja äh, nyt puheenvuoro ministeri Kurkulasella. Olkaa hyvä. Kiitos, Kiitos puhemies. Kiitos äh, koko täysistuntosalille äh, tästä mielenkiintoisesta keskustelusta, joka on osoitus siitä, miten tärkeää on rohkaista Turkia jatkamaan uudistusten tiellä. On otettava askeleita eteenpäin oikeaan suuntaan. Yhtäältä keskustelut toivat esiin myöskin sen, että edistystä on tapahduttava vielä melko lailla ja toisaalta taas taloudellisiakin uudistuksia peräänkuulutettiin. Sekä neuvosto että komissio pyrkivät yhdessä tukemaan Turkkia tällä tiellä kohti Euroopan unionin jäsenyyttä, koska se olisi kaikkien yhteinen etu. On totta, että lukujen avaaminen ei sinänsä ole aina pelkkä, pelkkä aina yksinomainen tavoite. Ei Kyse on kokonaisvaltaisesta prosessista, josta Turkki on täysin tietoinen. Siitä on puhuttu useampaan otteeseen sekä neuvoston että komission kanssa ja myöskin kahdenvälisesti eri jäsenvaltioiden kanssa. Nyt nämä asiat on toteutettava käytännössä. Turkista on tultava oikeusvaltio ja myöskin ihmisoikeuksien toteutuminen on tehtävä käytännössä niin, ettei se jää pelkäksi sanahelinäksi. Kaikki edistysaskeleet ovat kuitenkin loppujen lopuksi Turkin kansalaisten kannalta tärkeitä. 11. 12.2006 käynnistettiin varsinaiset neuvottelut ja nyt kun tarkastelemme tätä taustaa vastaan vasten neuvotteluiden edistymistä, on todettava, että Turkki on itse paljolti vaikuttanut siihen. Turkin on ponnisteltava ja sen toteutumiseksi tarvitaan selkeää poliittista tahtoa. Vielä kerran haluaisin korostaa sitä, miten tärkeä rooli Euroopan parlamentilla on tämä asia yhteydessä. On selvää, että mitä laajemmat poliittiset viitekehykset eh, neuvotteluille saamme, sen parempi. Me haluamme demokraattista vuoropuhelua ja siksi eh, Euroopan parlamentin tuki on äärimmäisen tärkeä. Kiitos. Olen saanut keskustelun päätteeksi päätöslauselmaehdotuksen. Keskustelu päättyy tähän ja äänestys järjestetään huomenna 12. maaliskuuta kello 12.